välitetään sitten asianmukaisille Italian viranomaisille. Sitten EPPltä ja EFD-ryhmältä on otettu vastaan useampiakin muutospyyntöjä valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Tämä lista nimityksistä mainitaan tämän istunnon pöytäkirjasta. Jos kukaan ei niihin tee huomioita, niin sitten nämä nimitykset hyväksytään. Seuraava istunto on huomenna 22. lokakuuta 2009.